Näin ei ole tilaisuus, joten nyt on sitten, äh, lähdemme äänestämään. Aloitamme kuudesta päätöslauselmaehdityksestä kuudelta ryhmältä. Herra Kaspari, työjärjestyspuheenvuoro. Arvoisa varapuhemies Viilan, hyvät kollegat, artiklan 22 kohta 4 mukaisesti työjärjestyksessämme parlamentin puhemies e, edustaa meitä ulospäin. Ja me päätämme asioista yhdessä äänestyksissä. Välillä voitamme, välillä häviämme, mutta demokraattisina ihmisinä hyväksymme tämän. Parlamentin puhemies Schulz edusti parlamenttia eilen neuvoston huippukokouksessa ja edusti siellä omia mielipiteitään, ei parlamentin kantoja. Esimerkiksi investointi, suojasta Kadi Arifin mietintö, josta päätettiin parlamentissa suurella enemmistöllä. Ja Vital Moreiran TTIP-mietinnöstä äänestettiin täällä suurella enemmistöllä. Mutta jos puhemies ei ota meidän päätöksiämme vakavasti, niin ei ole sitten ihme, ettei neuvosto tai euroskeptikot ota meitä vakavasti. Joten vetoaisin siihen, että parlamentti huolehtii siitä, että virallisissa tilaisuuksissa eh, edustetaan parlamentin virallista kantaa. Kiitos. Kiitos kollega Kaspari. Äh, Bütikhofer, olkaa hyvä. Bitte zuerst mit Mikro. Mikrofoni, herra Bütikhofer. Puhemies pyytäisin, että puhemiehistö juuri tämän vuoksi miettisi sitä, että meillä olisi jonkin näköinen työryhmä, joka seuraisi tämän parlamentin hyväksymien päätösten noudattamista ja seuraisi sitten vaikka parlamentin puhemiestä 24 tuntia vuorokaudessa. Kiitokset, herra Bütikhofer. Lähdemme äänestämään ja aloitamme yhteisestä päätöslauselmaehdotuksesta kuudelta ryhmältä Sudanin tilanteesta. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten päätöslauselmaehdotus eh, Egyptistä kuuden ryhmän yhteinen esitys. Kohta kuusi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdatosan kappale ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto osa kuu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johto, ja koko päätöslausuma näin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme Nigeriasta, samoin päätöslauselma ehdotus kuudelta ryhmältä. Tarkistus numero yksi, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten näin muutettuna päätöslauselma äänen ja nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, minulla on teille ilmoitus puheenjohtajamies kokouksen mukaisesti. Ei ole esitetty minkäänlaisia muutoksia jäsenten nimityksiin parlamenttien välistä suhteesta vastaaviin valtuuskuntiin, eli siihen ei tarvitse enää puuttua. Nyt äänestämme Ukrainan tilanteesta viisi päätöslausema-ehdotusta viideltä ryhmältä. Kohta yksi tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistamme äänestys alkaa. Tarkistus 6. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Ja tähän on suullinen tarkistus äh, kollega Sarjus Volskilta. Kollega Sarjus Volski. Haluaisimme lisätä seuraavan lauseen vetoa kapinallisiin ja palkkasotilaisiin tekemään saavan, etteivät käyttäisi ihmisiä ihmiskilpinä. Gibt es Einwände? Onko vastalauseita? Näin ei näytä olevan. Ja äänestämme tästä näin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa, nimenhuuto äänestyksenä osa yksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytte Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan. Alkuperäinen teksti on näin hoidettu. Siirrymme kohtaan 12. Alkuperäinen teksti ja siihen suullinen tarkistus Sarjus Volskilta. At the end of the text, to add the... Tekstin lopussa lisätään seuraavat sanat ja vaatii molempia osapuolia tekemään kaikensa suojelakseen siviiliväestöä ja salliakseen sen, että UK voidaan antaa humanitaarista apua Ukrainaan. Uh, Herr Kollege wolski Kollega Sarjus-Wolski. Me äänestämme äänestimme tarkistuksesta yhdeksän ja se hyväksyttiin ja sen vuoksi tämä alkuperäinen teksti raukeaa ja te esititte suullisen tarkistuksen kohtaan kahdeksan, joka on rauennut, mutta te halusitte esittää tarkistuksen myös kohtaan 12. Oral amendments concerning Suullinen tarkistus kohtaan 12, ei kohtaan 8. Paragraph 8 was caduc. Kohta kahdeksan raukesi. Paragraph 8 is caduc. Se raukesi. Haluatteko te tarkistu, äh, suullisen tarkistuksen kohtaan 12? Okei. Okay. Ei, hyvä. Eli me emme äänestä kohdasta 12. Sitten tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestys. Ja tähän meillä on suullinen tarkistus. Ehdotus Sarjus Volskilta. At the end, lopun sanan retor, rhetoric, retoriikan jälkeen kolme sanaa, including from Russia, mukaan lukien Venäjältä, ja sitten voi edelleen pahentaa konfliktia. Vastustaako joku? Ei. Hyvä, äänestämme tästä näin muutettuna. Nimen huuto äänestys, tarkistus 11. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Eli osa kaksi tarkistetaan. Äänestys alkaa. Osa kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Osa kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Nimen, äh, tarkistus viisi ja suullinen tarkistus Sarjus Volskilta. Oral Amendment. Suullinen tarkistus. Vihreiden suulliseen tarkistukseen ehdotetaan, että tässä tarkistuksessa poistamme kolmannelta riviltä sanat as well as by the decision of the Hungarian government allekirjoittaa sopimus ydinvoimasta Venäjän kanssa. Tämä vihreiden ehdotus ja poistettaisiin kolmas, neljäs, viides rivi, samoin halu, ha, Unkarin hallituksen päätös allekirjoittaa energiasopimus Venäjän kanssa poistettaisiin. Binde? Vastustaako joku tätä? Tämä on enemmän kuin 40 kollegaa, eli me äänestämme tästä tarkistuksesta alkuperäisessä muodossa. Nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma näin muutettuna nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten äänestämme päätöslauselma esityksestä nuorisotyöllisyydestä. Tässä on neljän ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kohta kaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kohta neljä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 nimenhuuto, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 11, äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Sitten kohta 16 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 18 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, y- hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12, nimenhuuto äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13, nimenhuuto äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Niukasti hyväksytty. Paljon tyhjiä.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 Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege. Mr. Chairman, we put in an oral... Puhemies, esitimme suullisen selvityksen tähän äänestykseen, tähän tarkistukseen 45 kappale 8, joka koskee kysymystä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, jossa sana pätevä qualified on korvattu. Puhemies, siis onko teillä suullinen tarkistus vai selvennys? Suulliset selven, siis äänestysselitykset käydään vasta äänestyksen jälkeen. Paragraf 45 originaaltekst. Eli 45. Alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Vie uudestaan puolesta. Toinen osa puolesta. Kyllä tämä oli hyväksytty. Niin. Ja kollegi. Olkaa hyvä kollega. Darf ich einen Vorschlag machen? Haluaisin tehdä ehdotuksen, olen uusi tässä talossa, mutta on minulla parlamentaarista kokemusta. Mutta älkää nyt äh, suuttuko. Mutta olisi hyvä, jos meillä olisi aikaa edes tässä puolesta vastaan tyhjää äh, välillä nostaa kättä. Jos te nyt olette hiukkasi liian nopea. Herr Kollege, Hyvä kollega, ihan mielelläni yritän, mutta te huomaatte hyvin nopeasti, että heti jos olen liian hidas, niin sitten kollegat natisevat. Eli kaikki ovat tässä lähdössä lennoille ja sen vuoksi minä yleensä tässä yritän mennä sillä tempolla, mitä me edellisessä parlamentissa teimme. Sie haben dafür auch, Sie haben ja äh, Teillähän on sen vuoksi myös hyvin valmistelut äänestysluettelot teidän työntekijöiltänne. Eli Jordan kappaleen 14 jälkeen tarkistus yksi puolesta vastaan. Nyt tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Johdantoosan kappaleen K jälkeen viisi nimenhuuto äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten äänestämme koko päätöslauselma ehdotuksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten siirrymme äänestämään Irakin tilanteesta. Meillä on yhteinen päätöslauselma ja esitys viideltä ryhmältä. Ensinnäkin tarkistus kaksi nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten ehdotus äh, näin muutettuna. Ah, täällä on vielä suullinen tarkistusesitys äh, kollega Gomesilta. Kollega Gomes, olkaa hyvä. Tällainen tekninen korjaus. Päivämäärä on kyseessä 15. heinäkuuta eikä 14. kohta, kohta kuusi kyseessä. Euh, Mitä tulee uuden Irakin parlamentin puhemiehen valintaan 14. heinäkuuta 2014, niin itse asiassa tässä pitäisi puhua 15. päivästä. Vain tällainen tekninen muutos. Kiitokset äh, kollega Gomes. Tarkistamme asian ja teemme tarpeelliset. Ja sitten äänestämme kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma ehdotus Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä. Yhteinen ehdotus eh, neljältä ryhmältä. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 3. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten johdetaan osaan kappaleen G jälkeen tarkistus 5, nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten kokonaisuudessaan tämä nimenhuuto äänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äh, äänestämme päätöslauselmaesityksistä hyökkäysrikoksista. Meillä on yhden ECR-ryhmän e äh, päätöslauselmaehdotus äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhteinen viideltä ryhmältä äänestämme johdotoosan kappaleesta F, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestämme päätöslauselmasta ei muutettuna puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten minulla on vielä ilmoitus. Carlos Jimenez on äh, ilmoittanut tai vetäytyvänsä parlamentista ja artikla 4 kohdan 3 mukaisesti työjärjestys, että tämä vapaaksi jään paikka Carlos Jimenez Villarejolta äh, on avoin ja ilmoitamme tämän kyseiselle jäsenvaltioille. Kaikki, jotka meitä vielä, minua vielä kuulevat, toivotan teille hyvää kotimatkaa